Κυρία Πρόεδρος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Hyvää iltapäivää kaikille. Jatkamme täysistuntoa. Muistutan teitä siitä, että eilisen täysistunnon pöytäkirjan jaettu ja jos teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin